Pan przewodniczący! Good morning. Witam koleżanki. Huomenta. Tervetuloa kollegoille. Avaan kokouksen. Meillä on ensimmäisenä kohtana esityslistalla tänään herra Vidal Quadrasin mietintö saannin turvaaminen. Pyytäisin esittelijäkollega Alejo Vidal Quadrasia pitämään puheenvuoron. Kiitos puhemies. Viime vuosina olemme